seuraavan asian esityslistalla. Kyseessä on kestävä kehitys koskevat määräykset Euroopan unionin länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa. Edustaja Lengen, olkaa hyvä. Liigen. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme neuvotelleet pitkän afrikkalaisten valtioiden kanssa, jotta saisimme aikaan sellaisen talouskumppanuussopimuksen, että se voidaan allekirjoittaa ja että se voidaan ratifioida parlamenteissa. Me haluamme tätä, koska talouskehitys kumppanimaissa, Afrikoissa ja myös on sellainen, jota haluamme vahvistaa, erityisesti mitä tulee Länsi-Afrikan maihin. Siellähän monet maat ovat hyvin riippuvaisia viennistä ja paikallinen talous ei ole kovin kehittynyttä. Ja siksi meillä on paljon asymmetrisiä elementtejä, suojamekanismeja, me olemme ottaneet tiettyjä arkaluontoisia aloja pois sopimuksesta ja haluamme vahvistaa paikallista työllisyyttä, sehän on selvää. Ja jos katsotaan nyt Länsi-Afrikkaa, 80 prosenttia kaakaopavuista, joita me käytämme, tulee sieltä, mutta ainoastaan 4 prosenttia suklaasta. Eli tässä on parannettava tätä tilannetta. Jos katsotaan nyt Länsi-Afrikan tilannetta, niin tietysti täytyy miettiä kysymyksiä, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Kaakao esimerkiksi. Mehän tiedämme, että kaakao on papujen niiden poimisessa käytetään hyvin paljon lapsityövoimaa. Ja jos me kulutamme tällaista lapsityövoimasuklaata, niin vaarana on silloin se, että me lisäämme lapsityövoiman käyttöä. Ja meidän täytyy puhua sitten kestävyydestä myöskin Länsi-Afrikan osalta. Ja tässä on nyt erikoinen tilanne. Meillä on jo kumppanuussopimus, joka enemmän tai vähemmän toimii. David Marsin on tässä asiassa asiantuntija. Ja sitten mitä tulee näihin kestävyyskysymyksiin, niin on hyvin paljon myönteisiä kehityssuuntia, mutta jos sitä verrataan tähän Länsi-Afrikan sopimukseen, niin on vain todettava, että siellä on aika paljon tyhjiä sivuja. Eli neljä kysymystä. Eli miten aiotaan varmistaa se, että ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia noudatetaan. Tässä on viitattu ILOn normeihin, erityisesti tähän pakkolapsityövoimaan. Siihen on puututtu. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän neuvoantavaan sekakomiteaan, ja sopimuksessa ei ole selkeästi määritelty tämän komitean tehtävää, ja tässäkin on suuri ero verrattuna tähän toiseen sopimukseen. Eli miten nämä tehtävät määritellään? Millaisia resursseja tällä elimellä on käytössään, Millaisia menettelyitä siellä toteutetaan? Eli esimerkiksi tämä kaliform sopimus sehän on yhdistetty ILO-sääntöihin – ja sitten täytyy miettiä, miten sitten ratkotaan riitoja, millaisia mekanismeja siellä sovelletaan. Eli tämäkin liittyy tähän toiseen kysymykseen. Ja sitten kolmannessa kysymyksessä kyse on siitä, millä tavalla komissio kaupan pääosastossa, mutta myöskin ulkosuhdehallinnossa varmistaa sen, että kansalaisjärjestöjen raportit otetaan mukaan päätöksentekoon. Ja tietysti haluaisimme tietää, miten nämä kolme tavoitetta sitten toteutetaan ja missä aikataulussa. Eli meidän täytyy olla varmoja siitä, että kestävyyskysymykset on riittävällä tavalla otettu huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viime vuonna teille välittämämme julkilausuma korostaa sitä toivetta, että kauppakumppanuussopimukset tuottavat selkeää tulosta mukaan lukien myös oikeuskysymykset, joita me aina ajamme talouskumppanuussopimuksissa nämä sopimukset nojaavat kotonon sopimuksen periaatteisiin ja arve, arvoihin, kestävään kehitykseen yleisesti ottaen, mukaan ottaen yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen kehitys. Myöskin kotonon sopimuksen määrittelemiä ihmisoikeus arvoja tulee kunnioittaa ja yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaatimuksia. Nämä seikat koskevat myöskin Länsi-Afrikan ja Euroopan unionin kauppakumppanuussopimusta. Jotta voisimme varmistaa, että tämä sopimus on kunnianhimomme tasolla, komissio tulee seuraamaan sen toteuttamista hyvin tarkasti myöskin kehitysyhteistyöulottuvuutta. Meillä tulee olemaan valvova elin, joka seuraa ja arvioi epäsopimuksen toimeenpanoa. Mitä tulee sitten kauppakumppanuussopimuksen aikataulun, kyseessä on pitkäaikainen sopimus, joka viis, viides vuosi teemme väliaikaarvioinnin sopimuksen toteutumisesta ja haasteet, joita meillä on. Haluan komission puolesta vakuuttaa, että me tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota ihmisoikeuskysymyksiin, työvoiman suojeluun ja ympäristön suojeluun näissä arvioinneissa. Erityistoimiin voidaan ryhtyä, jos se vaikuttaa olevan tarpeen. Ja nämä toimet koskevat kauppakumppanuussopimuksen toimeenpanoa tai jopa sen muokkaamista Länsi-Afrikan kumppaneidemme kanssa, jos tarpeen on. Sitoumuksemme kautta me pyrimme tietyissä asioissa, kuten ydin ihmisoikeuskysymyksissä ja työntekijöiden suojakysymyksissä toimimaan. Tässä käytämme vuoropuhelua eri välineitä, jopa kaikkien viimeistä mahdollista välinettä, eli sopimus sen jäädyttämistä. Komissio on aloittanut jo Länsi-Afrikan kanssa valmistelutoimet ja neuvoa antavan sekä komitean työn, joka takaa sen, että epäsopimuksessa mukana on kansalaisyhteiskunnan laaja edustus. Me kuulemme kaikki osapuolia mukaan lukeneuvoa antavaa komiteaa ja komissio on tarkastellut mahdollisuuksia kumppanuusvälineen kautta tukea kehitystoimia. Meidän teemme suosituksia kaikkiin kysymyksiin, jotka kuuluvat äh, kaupunkimuotoilussopimuksen piiriin. Äh, kaupunkimuotoilussopimuksen komitean kautta molemmat kumppanit äh, tarkastelevat kaikkia mahdollisia huolia, rikkomuksia ja muita huolia, jotka tuodaan sen tietoon. Komissio ottaa tarkasti huomioon kaikki ihmisoikeuksia koskevat huolet tässä puitteistossa ja pyrkii muuttamaan politiikkaa, kun se on tarpeen haluamme tukea kestävää kehitystä kaikilla kaupunkimussopimuksen aloilla. Tämä tulee vaatimaan luonnollisesti kumppanuutta, yhteistyötä ja sitä, että politiikamme on johdonmukaista. Tässä kotoperäisellä toimijoilla on hyvin tärkeä rooli myöskin Länsi-Afrikan politiikassa. Olisi erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti jo nyt aloittaisi valmistelut Länsi-Afrikan kanssa, jotta voisimme luoda eh, yhteisen parlamentaarisen sekakomitean heti, kun talouskumppanuussopimus astuu voimaan. Tämä olisi hyvin tärkeässä roolissa, kun tulemme seuraamaan sopimuksen toimeenpanoa ja eri sitoumusten toteutumista, ja kun haluamme käydä poliittista vuoropuhelua, jotta komissio voi osaltaan myöskin varmistaa sen, että seuranta tapahtuu oikein paljon. Kiitoksia ja että rouva puhemies. Kiitos. Me aloitamme puheenvuorokierroksen kansanpuolueesta. Edustaja Kaspari, puolitoista minuuttia. Presidentin. Puhemies. Jos nyt katsotaan, että mistä pakolaisia lähinnä on tullut Euroopan viime aikoina, niin silloin katsomme aina Afrikan suuntaan ja silloin tulee selväksi, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta ihmisten elinolosuhteita Afrikassa parannetaan. No, kaupan kautta ei voida tehdä kaikkea. Kauppasopimuksilla ei ratkaista kaikkia ongelmia, mutta ainakin voimme vaatimattomalla tavalla vaikuttaa tähän asiaan tätä kautta ja siksi toivoisin, että me sovellamme tätä sopimusta mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monissa maissa. Mutta haluaisin ottaa esiin monia kysymyksiä, joista Lange puhui, eli asiat, jotka ovat erilaisia tässä sopimuksessa kuin kauppasopimuksessa, jotka ovat jo voimassa tällä hetkellä. Eli miksi monet asiat ovat erilaisia? Kuka on tämän saanut aikaan? Oliko tämä Euroopan neuvottelukanta, joka oli liian heikko, vai oliko kyse ehkä afrikkalaisista neuvottelukumppaneista, joilla on erilainen käsitys tilanteesta, ja ne täytyy tietysti ottaa huomioon, koska sopimukset voivat astua voimaan ainoastaan, jos kumpikin osapuoli on niistä samaa mieltä, eikä toinen ole liian dominoivassa asemassa. Ja sitten komission jäsen tällä viikollahan keskiviikkona Nigerian presidentti on Euroopan parlamentissa ja olisi hienoa, jos tällä viikolla voisimme saada yhden maan vielä mukaan tähän sopimukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Curtin Darling, sosiaalidemokraatit yksi minuutti. Thank you very much, President. In... Kiitos puhemies. Viime vuoden syksyllä, hyvä komission jäsen, te paljastitte EUn uuden kauppapolitiikan, kauppaa kaikille, ja siinä vannotettiin, että ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä painotettaisiin EUn kauppasopimuksissa, mutta nyt keskustelemme kauppasopimuksesta Länsi-Afrikan kanssa, ja siinä kestävä kehitys on jätetty täysin sivurooliin. Ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristöasiat, ne ovat valtavan tärkeitä ja siksi kansalaisyhteiskunta tulee ottaa järjestelmällisesti mukaan. Tästä sopimuksesta puuttuvat ne välineet, joilla nämä oikeudet saataisiin toteutumaan käytännössä, eikä niin, että ne vain lueteltaisiin paperilla, ja tätä sopimusta tulee vahvistaa näiltä osin. Näin EU on toiminut kaikissa kauppasopimuksissaan viimeisen vuosikymmenen aikana, Afrikkalaiset haluavat tasapainoisen suhteen EUn kanssa, suhteen, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, ja ne haluavat, että niitä kohdellaan samalla tavoin kuin muita maailman maita. Me haluamme tähän parannuksia. Kiitos. Edustaja Gerike, ECR, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää kansainvälisen kaupan valiokunta tästä kysymyksestä ja ihmisoikeuspolitiikkona olen samaa mieltä näistä kysymyksistä. Kivenkova kauppapolitiikka, jota nyt on varmaan kaikissa poliittisissa ryhmissä, se ei ole hieno, mutta fair play ei ole ainoastaan jalkapalloon liittyvä termi. Myös kaupan alalla tarvitaan reilua peliä. EU on myöskin arvoyhteisö, ja kristittynä tämä on minulle tärkeää, ja on hienoa komission jäsen Malmström, että te viittasitte tähän. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme aikaan Länsi-Afrikan kanssa sopimuksen, jossa taataan reilu peli. Meidän pitää luoda uusi sukupolvi kauppasopimuksia. Ja Saksassa sanotaan, että kyllä me pystymme tähän. Ja reilusta kaupasta sanoisin, että jos me yhdessä haluamme tätä, niin silloin me onnistumme tässä. Merci, Ferreira, senhora presidente, senhora comissária. Vamos ser claros. As negociações em torno destes acordos, chamados de parceria económica, na verdade acordos de livre comércio, só se arrastaram durante mais de dez anos porque os países africanos Hyvä puhemies, meillä on huolia siitä, ovatko nämä kauppakumppanuussopimukset todellakin talous sopimuksia. Näissä neuvotteluissa olemme kymmenen vuotta käsitelleet joiden kysymyksiä, mutta emme esimerkiksi omia perustavan luontoisia tullitulojamme. Meidän pitää päästä nämä maat Euroopan markkinoille, ja sehän olisi vain uudenlainen isku Euroopan unioni harjoittaa tässä tietynlaista kiristystä. Nämä maat, nämä maat ovat uudenlaisen kolonialismin uhan alla. Meidän pitäisi olla tässä tuntea huonoa omaa tuntea. Kiitoksia komissiolaisen siitä, että muistutte, että ihmisoikeudet ovat näiden sopimusten pohjalla, mutta kyse on se, miten tässä toimitaan. Ja kauppasopimus, kauppasopimuksessa ei ole onnistuttu ottamaan mukaan kunnollisia ihmisoikeuslausekkeita, koska tämä lauseke, jonka mainitsitte, sitä ei ole oikeastaan sovellettu aikaisemmin. Eli miten voidaan varmistaa, että tätä mahdollisuutta todella hyödynnetään? Valvonta ei ole aina toiminut, jotta voitaisiin varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen. Eli miten voimme varmistaa sen, että meillä on ihmisoikeudet mukana sopimuksessa kunnolla, että lauseketta voidaan soveltaa, että langetetaan sanktioita, joista puhuitte. Ja tässä on pari puutetta. Meillä ei ole kestävän kehityksen kappaletta, se on ongelma. Mutta haluaisin kuulla teidän ehdotuksenne siitä, millä tavalla saamme tästä kunnollisen ja voidaan langettaa sanktiota ihmisoikeusrikkomuksista. Kiitoksia edustaja Fjellner. Yksi minuutti. Puolitoista minuuttia. Vänstern och frihandelsmotståndarna brukar ofta beskriva de här... Kiitos. Niin, monesti vasemmisto puhuu näistä neuvotteluista ihan niin kuin Eurooppa tässä pakottaisi jotain maapoloisia hyväksymään kauppasopimuksia kanssaan. No olisipa se vain niin helppoa, mutta kun ei ole, meillä on oma kanta ja sitten allekirjoitetaan sinne sivun alalaitaan. No ei se ihan niin mene. Kiinnostavaa tässä on se, että vasemmisto on aina sitten suuttunut siitä, että jos Afrikan maat eivät halua allekirjoittaa niitä vaatimuksia, joita EU sille esittää. Minusta EU on menettänyt tässä tehokkaan keinon köyhyyden taistelussa meidän täytyy miettiä, miten voimme saada Afrikan maista vauraampia ja vakaampia, vai tuleeko niistä köyhempiä, jos ne saavat haluamansa näissä sopimuksissa. Minä uskon, että vapaakaupalla voi olla myönteisiä vaikutuksia. Kiitoksia. Edustaja Ferreira, saitte puheenvuoron jo äsken, joten siirrän puheenvuoron edustaja Maattinen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank Paljon kiitoksia rouva puhemies. Äh, Kuutteen aivan oikeaksi todettua minulla oli ilo ja kunno ja olla 4 mm, Kariforumin äh, esittelijänä. Tämä on tietyllä tavalla mittapuu. Komissio on tämän tyyppistä vertausta vältellyt sen sijaan, että meillä olisi selkeä Kariforumin kaltainen mm, asteikko esimerkiksi ympäristöseikkojen suhtaan komissio viittaa vain kotonon kysymykseen, kotonon sopimukseen. Minä haluaisin tietää, kuinka komissio arvioi kotonon vaikutusta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen. Ska Keller tässä aivan oikein totesi, että seuranta ei ole ollut tuottelijasta vielä, mutta on hienoa, kun komissio jos komissio voi todeta, että näitä seurantatoimia rahoitetaan oikein ja että ne ovat äh, tehokkaita. Näin ei ole menneisyydessä tapahtunut, mutta jos tällainen valvontaryhmä voisi olla, se olisi edistystä. Kiitoksia. Ensimmäinen puheenvuoron käyttäjillä on puhujalistaa. Ystä Arena. Kiitos puhemies. David Martin esitti jo minun ensimmäisen kysymyksen ja se koskee tätä referenssiä kotonun sopimukseen ja nyt tässä Länsi-Afrikan tapauksessa tässä viitattiin kotonun sopimuksen tärkeimpiin määräyksiin, mitä ne tärkeimmät oikein ovat. Tämä vaatii ehkä juridista tulkintaa ja ihan omanlaistaan sellaista. Meidän täytyy kunnioittaa kotonun sopimusta ja varmistaa, että se on tässä oikeusperustana. Toinen kysymys koskee sitten sitä, että miten Afrikan maat hyötyvät tästä sopimuksesta ja 12, 16 Länsi-Afrikan maasta olisi tämän sopimuksen piirissä, ja niistä kaikki eivät suinkaan ole vielä yleisen tuljetusjärjestelmän piirissä. Tästä on tehty tutkimus, ja sen mukaan Länsi-Afrikan maista suurin osa on kärsinyt tästä sopimuksesta enemmän kuin on siitä hyötynyt. No sitten Nigeriasta viimeinen kysymys. Ymmärrämme, että tuo maa vastustaa tätä sopimusta, koska se voi menettää miljardeja omasta budjetistaan tämän seurauksena. Kiitos. Marias, yksi minuutti. Edustaja Marias, yksi minuutti. Kiitoksia. Länsi-Afrikan maiden kanssa on neuvoteltu kauppasopimuksesta, mutta tietyt ehdot täytyy täyttää. Ensinnäkin kun ajatellaan kestävää kehitystä, ja jos haluamme vahvistaa yhteistyötä, niin se on ainoa tapa saada aikaan kasvua tällä alueella. Ja jos on kasvua, niin silloin ei ole myöskään valtavia pakolaisvirtoja, jotka tulevat etsimään työtä Euroopasta. Alueellisella yhteistyöllä on vakauttava vaikutus alueeseen. Se voi johtaa konfliktien loppumiseen ja viime kädessä se johtaa sitten pakolaisvirtojen vähenemiseen näiltä alueilta. Mutta toisaalta meidän pitää myöskin tarkastella ihmisoikeusrikkomuksia, koska lapsityövoiman käyttö on asia, jota tapahtuu jatkuvasti. Ja näissäkin kysymyksissä meidän pitää olla hyvin selkeitä ja sanoa, että me emme tätä hyväksy. Kiitoksia. Pääsimme tämän kierroksen päätökseen. Nyt komission jäsenellä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos. Kauppa on totta kai tärkeä väline köyhyyden vastaisessa taistelussa. Voimme kehittää kehitysapupolitiikkaa ja muita välineitä ja sillä tavoin parantaa elinoloja, luoda työpaikkoja ihmisille. Nämä talouskumppanuussopimukset ovat epäsymmetrisiä kauppasopimuksia. Me avaamme markkinamme heille, mutta me emme pyydä AKT-maita tekemään samaa eli avaamaan omia markkinoitaan. Me tiedämme, että siellä jotkut sektorit ja alat ovat hyvin heikossa asemassa, hyvin haavoittuvaisia, ja me haluamme auttaa heitä monipuolistamaan omaa talouttaan. Edustaja Arena olin itse asiassa Nigeriassa ennen joulua ja puhuin heidän kanssaan, ja uskon, että nigerialaiset hyötyisivät valtavasti tästä sopimuksesta juuri sen takia, että siellä on talousongelmia ja voisivat monipuolistaa omaa talouttaan, luoda arvoketjuja. Me voisimme auttaa nigerialaisia kehittämään omaa talouttaan ja varmistaa, että he voivat valmistaa tuotteita, jotka noudattavat kansainvälisiä standardeja ja vaatimuksia muun muassa maataloudessa. Ja voisimme auttaa heitä myös alueellisessa integraatiossa, sen kehittämisessä. Me teemme kollegoideni kanssa paljon yhteistyötä tässä, jotta saamme nämä asiat mukaan näihin talouskumppanuussopimuksiin. Ihmisoikeudet ovat kaikkien ta- taloussopimusten ja kauppasopimusten kulmakivi. Olen samaa mieltä edustaja Kellerin kanssa siitä, että totta kai olisimme voineet tehdä vielä enemmän. Tämä ei ole koskaan helppoa. Me yritämme löytää parhaan ratkaisun. EUn täytyy aloittaa vuoropuhelulla eikä niillä pakotteilla ja sanktioilla, koska jos niillä aloittaa, niin silloin on vaikea enää pyytää mitään muuta viranomaisilta. On tärkeää luoda kontakteja, aloittaa vuoropuhelu, luoda erilaisia foorumeita, luoda yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan ja sitten pitää pakotteet siellä taustalla mahdollisuutena ja vaihtoehtona. Länsi-Afrikan maat ja kumppanit eivät halunneet tässä mennä niin pitkälle kuin me olisimme halunneet näissä kestävän kehityksen asioissa, ja siksi siellä on tuollainen lauseke mukana tästä asiasta. Mutta kuten sanoin, me pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota kestävään kehitykseen, työläisten oikeuksiin, ihmisoikeuksiin kaikilla foorumeilla, joita me tässä luomme. Ja Euroopan parlamentilla on siinä tärkeä rooli. Kotonon sopimus on, on menossa umpeen, aivan kuten edustaja Martin sanoi. Me totta kai tarkastelemme Kotonon sopimusta ja sen määräykset pätevät edelleen, eikä niitä lähdetä tässä muuttamaan, tapahtuipa sopimukselle mitä hyvänsä. Ja kotonon sopimuksenhan sisältyy tällaisia seurantamahdollisuuksia muun muassa ihmisoikeusasioissa. Me uskomme vakaasti yhteistyöhön AKT-maiden kanssa. Me olemme miltei päättäneet neuvottelut niiden kanssa, emme, emme Länsi-Afrikan kanssa, mutta niiden kanssa. Me uskomme, että tämä asia todella hyödyttäisi tässä tapauksessa Länsi-Afrikkaa ja myös muita AKT-maita. Ne pystyvät luomaan uusia teollisuuden aloja, luomaan työpaikkoja ja luomaan kestävää kasvua oman maansa kansalaisille ja samalla tavoin ja samaan aikaan myös integroimaan alueellisesti omia talouksiaan. Sellaista siellä päin maailmaa ei juurikaan ole. Kiitos. Merci, madame. Le débat est clos.